voimme kunnioittaa Norjan joukkosurman uhrien muistoa. Tämähän tapahtui aivan silmiemme edessä heinäkuussa. Haluan lausua muutaman sanan. Voitte pysyä istuallaan puheenvuoroni ajan, jos haluatte. Se tulee ensin koleżanki i koledzy! mówimy o bardzo poważnej sprawie która dotknęła nas wszystkich. kollegat aihe on äärimmäisen vakava ja se kosketti meitä kaikkia. 22. päivä heinäkuuta Eurooppa joutui jälleen kerran terroristi iskun uhriksi. Kylmävärinen murhaaja murhasi 79 ihmistä, lähinnä nuoria ihmisiä Norjassa. Xenofobia ja viha näyttivät inhottavimmat kasvonsa juuri tuona päivänä. Utojan ja Oslon murhaaja on rikkonut demokraattisen yhteiskunnan sääntöjä vastaan. Monet nuoret haaveilivat loistavasta tulevaisuudesta, monet heistä julkisen sektorin palveluksessa saivat surmansa tässä järkyttävässä joukko surmassa, joka ansaitsee täysen, täyden tuomiomme. Tämä osoitti meille sen, että terrorismi ei ole pelkästään ulkoinen uhka EU:ssa, niin kuin oli vuonna 2001 syyskuun 11. päivä. Yhteiskuntaa vastaan tehtiin brutaali hyökkäys sen sisältä sen yhden jäsenen toimesta. Meidän täytyy voida välttää tämän tapaiset tragediat. On tehtävä kaikkemme, jotta voimme edistää sisäistä integraatiota. Puhummepa sitten Euroopasta tai laajemmasta maailmasta, ihmisten yhteiskunnissa pitäisi kokea, että he voivat yhtyä ja jakaa arvomme meidän on tehtävä yhteistyötä kaikkien maiden kanssa terrorismin vastaisessa työssä. Tämä on meille kaikille haaste internetin ja globalisaation aikakautena. Terrorismi ei tunne rajoja. Norja Nobelin rauhanpalkinnon myöntäjämaana sai kuolettavan iskun, mutta Tämä tapahtuma ei voi muuttaa arvojamme. Meidän täytyy suojella ja vaalia arvojärjestelmäämme, joka pohjautuu suvaitsevaisuudelle ja kunnioitukselle ja kanssa ihmisten arvostamiselle. Haluan osoittaa parlamentin solidaarisuutta Norjan kansalle ja hallitukselle. Haluan välittää surun valitukset uhrien omaisille ja läheisille. Me olemme heidän rinnallaan rukouksissamme, mielissämme. Me olemme tukenanne. Kaksi kuukautta näiden traagisten tapahtumien jälkeen tilanne ei ole muuttunut. Poliittisten ryhmien johtajien puheenvuorot ja sen jälkeen vietämme minuutin hiljaisen hetken. Kenties EPP-ryhmästä joku haluaa aloittaa. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Herr talman, tack för denna möjlighet att från detta parlament rikta några ord. Puhemies, kiitoksia, että annatte meille mahdollisuuden täällä parlamentissa osoittaa muutama sana Norjan kansalle. Me pidämme Norjan kansaa veljeskansana ja se mitä siellä tapahtui on todella hirveä tapahtuma. Se osoittaa, että paha ei tunne rajoja. Uhrit, monet nuoret, joita emme tunne, mutta tiedämme, että heidän toivonsa, heidän tietonsa hyvästä ja pahasta, heidän toiveensa elää paremmassa maailmassa on, äh, on kokenut kolauksen tässä. Äh, Henrik Ibsen sanoi kerran näin silloin, kun Tanska äh, kohtaan Schleswig-Holsteinin konflikti koski. Hän sanoi, että kun veli on pulassa, kaikkien on autettava. Me Ruotsissa sanoimme kerran historiassa, että Suomen asia on myös meidän asiamme. Se, mitä Norjassa Utojalla tapahtui, johtaa siihen, että Norjan asia on meidän kaikkien asiamme. Meidän solidaarisuutemme ja myötätuntomme ei tule tietenkään koskaan helpottamaan monien ihmisten surua Norjassa, mutta voimme sanoa heille, että jaamme heidän surunsa. Heidän asiansa on myös meidän asiamme. Norjalainen runoilija ja kirjailija häntä siteerattiin monissa hautajaisissa tänä vuonna, kun nuoria miehiä ja naisia saatettiin haudan lepoon. Ja hän kirjoittaa nuorille, sota halveksi elämää. Ja siksi meidän tulee käyttää voimiamme rauhan edistämiseksi. Ei ole parempaa tapaa osoittaa myötätuntoamme Norjan kansalle ja arvostaa sitä vahvuutta, jolla halutaan äh, avoimella yhteiskunnalla vastustaa vihaa ja sirpaloitumista. Näin mekin voimme sanoa. Kaikki tuolla ulkona yksittäiset terroristit tai ne, jotka kokoontuvat yhteen. Me puolustamme yhteiskuntaamme tällaisilta uhilta. Tämä ei ole mitään turhaa puhetta, vaan osoitus yhteistä toimintakyvystä. Te tulette häviämään jatkossakin, koska meidän maailmamme on vahvempi kuin teidän. Tällä tavoin pystymme vastustamaan näitä, jotka tuhosivat useita elämiä Norjan uuttojalla. Pan przewodniczący Martin Schulz. No niin, nyt Martin Schulz. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Monet ystävämme sosiaalidemokraattisessa ryhmässä – ja monet naiset ja miehet kansainvälisessä liikkeessämme tuntevat tämän paikan hyvin. Se ei ole vain paikka norjalaisille, sosiaalidemokraateille, nuorille. Siellä on usein pidetty nuorisokokouksia ja monille tämä paikka on henkilökohtaisesti tuttu. Tämä oli hyökkäys nuoren, nuoria ja tyvään puoletta vastaan, mutta kuten edellinen puhe sanoi, uhreina olivat nuoret miehet ja naiset, mutta tämän tekijän tarkoituksena oli kohdistaa tämä terroriteko näihin sosiaalisti, sosiaalidemokraattisiin nuoriin, mutta hän kuitenkin halusi hyökätä arvojärjestelmää vastaan. Mielestäni rikos oli erityisesti siinä, että hän ei halunnut, että tällä arvojärjestelmällä olisi tulevaisuutta. Ja hän otti kohteeksen lähinnä nuoria. Tämä oli symbolinen teko, eli hän tappoi nuoria miehiä naisia, jotta tällä idealla ei enää olisi tulevaisuutta. Tämä hyökkäys kohdistui ajatuksiin, ja jos lukee nyt tämän ihmisen kirjoituksia, voi huomata, että mikään avoin yhteiskunta ei kunnioitusta muille kulttuureille, valkoiset vastaan muut rodut, eli ei mitään tasa-arvoa ihmisten välillä riippumatta ihonväristä tai rodusta, sukupuolesta. Tämä oli hyökkäys meidän arvojamme vastaan, teidän arvojanne vastaan. Tämä ei ollut hyökkäys sosiaalidemokraattisia arvoja, vaan eurooppalaisia arvoja vastaan. Jos haluatte, hyvät kollegat, niin me olemme niitä, jotka edustavat näitä arvoja täällä parlamentissa. Eli tämä oli hyökkäys myös meitä vastaan. Tämä oli hyökkäys kaikkia vastaan. Ja siksi on oikein, että Euroopan parlamentti ei ainoastaan muista näitä uhreja, vaan myöskin muistaa, että myös sisältäpäin hyökätään meidän arvojamme vastaan. Meidän täytyy puolustautua ja meidän täytyy puolustautua sillä tavalla, että me anna tällaisille argumenteille mitään tilaa, emme jätä mitään sijaa suvaitsemattomuudelle tai rasismille, ei tilaa muukalaisvihalle, ei vähemmistöjen syrjinnälle, ei poliittisia syntipukkeja. Tämä on meidän yhteinen tehtävämme. Ja jos me ryhdymme tähän työhön yhdessä, niin silloin me voimme estää tällaisten ihmisten toimet. Tämä nyt ei lohduta niitä monia vanhempia, ystäviä, sisaruksia, jotka todellakin kärsivät. Ja on hyvä, että olemme voineet nyt ilmaista survalittelumme. Mutta tämän massamurhan jälkeisenä päivänä sain paljon kirjeitä. Ne oli osoitettu minulle, mutta oikeastaan se koski koko sosiaalidemokratiaa sekä Norjassa että kansainvälisesti. Monet kirjat tulivat täältä parlamentista ja otan yhden esille, joka kosketti minua erityisesti. Eräs kollega kirjoitti, että hän, kun ajatellaan tätä hyökkäystä näitä nuoria vastaan, hän katsoi, että se oli hyökkäys henkilökohtaisesti häntä itseään vastaan, ja tämän kirjan lähetti Mario Mauro. Ja muistan tämän siksi, että hän ei ole sosiaalidemokraatti, vaan hän intuitiivisesti tun, tunsi, oli sitten uskovainen tai ei, kristitty tai ei, muslimi tai ei, mustaihoinen tai ei, valkoihoinen tai ei, tai intialainen. Olen sitten oikeistossa tai vasemmistossa tai demokraatti. Tällaiset ihmiset haluavat tuhota meidät kaikki. Ja siksi, kun ajatellemme yhteistä perusoikeuskirjaamme täällä Euroopassa, sehän oli Siihen liittyy monia kansallisuuksia, kulttuureita, uskontoja. Meillä on monikulttuurinen parlamentti ja tämä on paras vastaus tämän kaltaisen terrorismiin. Kiitos. Dziękuję pan przewodniczący Guy Verhofstadt. Kiitos, Guy Verhofstadt. 1940 at the start of the Nazi... Niin, puhemies, vuonna yhdeksänsataaneljäkymmentä natsimiehityksen alkuaikoina norjalainen runoilija sanoi, me olemme niin harvo, meitä on niin vähän tässä maassa ja jokainen on veli tai ystävä. Ja tämä oso, tämä jatkuu tänä päivänä, kun 76 nuorta on saanut surmansa. Nuoret, jotka juuri olivat oppimassa, mitä demokratia ja kansalaisuus tarkoittaa, ja monet heistä eivät olleet vielä edes riittävän vanhoja äänestääkseen. Ja tämä ei ollut vain kauhea draama ja suuri menetys, vaan suora hyökkäys demokratiaa itseään kohtaan. Mutta se, että ainoastaan kerromme, kuinka ähm, torjumme tämän, on vähän liian vähäistä. Me emme voi äh, sulkea silmiämme tällaiselta väkivallan teolta. Breivik oli ehkä hullu, ehkä hän toimi yksin, mutta meidän täytyy olla ihan selkeitä tästä asiasta. Hän on myös yhteiskunnan äh, tulos, liikkeen tulos, kokonaisen yhteisön tulos Äh, on aktivisteja, äh, bloggareita, jotka äh, hylkäävät ja inhoavat yhteiskuntaa. Ja minusta on niin yllättävää, kuin miten nopeasta julkiset henkilöt ja johtajat sanoivat, että he eivät olleet vastuussa tästä, vaikka heidän olisikin pitänyt ryhtyä vastustamaan Breivikin ideologiaa, joka vastustaa monimuotoista yhteiskuntaa, poliittisesti korrektia ajattelutapaa, Eurooppaa ja Euroopan unionia. Ja Breivik oli, toimi itse asiassa niin, että hänen taustallaan oli ajatus, joka on yhä yleisempi, joka kuvailee Euroopan tilannetta dramaattisena ja jossa sanotaan, että meidän yhteiskuntamme on tullut sellaiseen tilaan, ettei voi luottaa enää mihinkään demokraattiseen hallitukseen. Joten äh, uskon, että meidän täytyy toistaa äh, entisen presidentti Clintonin sanat, joita hän käytti puheessaan, kun äh, muisteltiin Oklahoman pommituksia sen 15 vuosipäivänä. Me poliittiset kommentaattorit ja poliitikot ovat, olemme vastuussa tässä, koska meidän sanamme eivät ole neutraaleja ja ne ne kaikuvat avaruudessa ja vaikuttavat ihmisiin. Kiitoksia. panie przewodniczący. Pan przewodniczący Daniel. Kiitos. Seuraavaksi Kiitoksia. Kun on massamurha, valtaosa meistä ei tiedä mitä sanoa. Me olemme surullisia, me pelkäämme. Ja sitten ajan myötä alamme miettiä. Ja on totta, että nämä Norjan hyökkäykset kohdistuivat nuoriin, nuoriin sosiaalidemokraatteihin, jotka puolustivat vahvaa ideaa solidaarisuudesta kulttuurien välillä. Nämä olivat nuoria, jotka olivat kerääntyneet näiden ajatusten ympärille. Siellä oli nuoria, norjalaisia, jotka olivat kurdiperäisiä ja kaikista taustoista. Ja Euroopassa on tällainen monikulttuurinen yhteiskunta. Ja sitten on poliitikkoja, jotka jo jonkin aikaa ovat sanoneet meille, että monikulttuurinen yhteiskunta ei toimi. Ja olen aina kysynyt, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että täytyy karkottaa kaikki ne, jotka eivät ole oikeita norjalaisia, oikeita suomalaisia, oikeita hollantilaisia, oikeita ranskalaisia, oikeita ruotsalaisia, oikeita italialaisia, oikeita mitä hyvänsä. Eli mihin heidät sitten karkotetaan. Ja tällaisessa diskurssissa ja tällaisissa sanoissa kehittyy vihaa. Eli silloin todellisuutta ei nähdä omana todellisuutena. Kun sanotaan, että pitää puolustaa eurooppalaista todellisuutta, puolustaa eurooppalaisia arvoja, puolustaa Euroopan kansalaisia, se merkitsee selväkielellä, että meidän pitää puolustaa Euroopan monikulttuurista identiteettiä. Tämähän on nyt eurooppalaista todellisuutta tällä hetkellä, ja näihin ideoihin kohdistui massamurha. Ja kun parlamentin ranskalainen edustaja kehtaa sanoa, että ongelma, joka oli Norjassa, se ei ollut massamurha, vaan se oli naivius hallituksessa, joka on hyväksynyt monikulttuurisen yhteiskunnan. Ja parlamentissa täytyy sanoa, että Le Pen on häpeä Euroopan parlamentille, että hän kehtasikin sanoa näin. Ja haluaisin sanoa kaikille todellisille eurooppalaisille, jos me sallimme sen, että käytetään tällaisia inhottavia lauseita, ja jos me sallimme sen, että hyväksytään ideoita, että tämän päivän Eurooppa ei voi olla monikulttuurinen yhteiskunta, niin silloin me kaikki syyllistymme kaikkein pahimpiin tekoihin. Tietysti on intellektuaalista vastuuta, kun tapahtuu jotain, koska me luomme ilmapiiriä, kuten Verhofstadt, me luomme ilmapiiriä, jossa hullut ja mielipuolut voivat toimia tällä tavalla. Meidän täytyy nyt miettiä Norjan tilannetta ja meidän täytyy miettiä myöskin sitä, mitä me kaikki teemme ja sanomme. Kiitos. Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący Jan Zahradil. Kiitos. Seuraavaksi Puhemies, meillä on ehkä eri näkemyksiä eri aiheista täällä parlamentissa, mutta yhdestä asiasta toivottavasti voimme olla kaikki samaa mieltä, että Eurooppa on suvaitsuvaisuuden, äh, rauhan ja monimuotoisuuden manner – me olemme menneisyydessä olleet yhtenäisiä vastustaessamme niitä, jotka eivät ole suvaitsevaisia ja jotka yrittävät tuhota meidän avoimen ja demokraattisen yhteiskuntamme. Ja nyt meidän täytyy toimia yhtenä rintamana jälleen kerran, kun edistetään vihaa, pelkoa ja väkivaltaa. Sillä ei ole mitään sijaa Euroopassa. Koko ryhmäni puolesta haluaisin kertoa, kuinka surullisia omelemme tästä kauhistuttavasta ja brutaalista tapahtumasta 22. päivä 7. Meidän sydämemme ovat uhrien omaisten kanssa, mutta myös koko Norjan kansan kanssa ja lopuksi myös sosiaalidemokraattisten kollegojemme kanssa, jonka poliittiseen perheeseen nämä viattomat nuoret uhrit kuuluivat. Hyvä puhemies, te itse muistutitte meitä 19.9. tapahtumista eh, hetki sitten. Ja siksi tässä tämän tapauksen yhteydessä aivan oikein korostimme vahvasti sitä, että vaikka nuo terroristit eh, ryhtyivät toimiin uskonnon nimissä, ne eivät edustaneet mitään uskontoa tai minkään uskonnon harjoittajia, ja meidän tulisi katsella Norjan tragediaa samanlaisesta näkökulmasta. Tämä henkilö, joka toimi ei edustanut ketään, hän edusti vain omaa sairasta mieltään, ei mitään poliittista tai uskonnollista virtausta. Ja meidän ei tulisi käyttää tätä hetkeä minkäänlaiseen politisointiin. Like Haluaisin kiittää kaikkia kollegojani muista poliittisista ryhmistä, jotka vastustivat tätä houkotusta, jotka käyttäytyivät hyvällä tavalla ja osoittivat, että meillä kaikilla on universaalit arvot, joiden puolesta voimme toimia. Kiitoksia. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos, herra Sahradil. Seuraava puhuja, Sondegaard. Tak, formand. For Norge er der et... Kiitoksia. Norjassa tilanne on nyt tämä ja meille Skandinaviassa Tästä päivämäärästä on tullut meidän syyskuun 11. päivä. Nämä eivät ole mitään sattumanvaraisia murhia, vaan ne oli kohdistettu suoraan demokratiaa vastaan Norjassa. Mutta tämän lisäksi Utojan hyökkäys oli suunniteltu hyvin yksityiskohtaisesti, jotta voitaisiin tuhota Norjan työväenliikkeen tuleva johtajusto. Tämä hyökkäys tulevaisuutta vastaan. Työväenpuolueen nuoret eivät ole mikään sattumanvarainen kohde. He ovat taistelleet rasismia ja suvaitsemattomuutta, epätasa-arvoa vastaan ja puolustaneet yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta kansainvälisellä tasolla – Nämä nuoret edustavat kaikkea sitä, mitä tämä terroristi eniten inhosi. Tämä murhat olivat hyvin julmia, emmekä siitä voi oppia mitään, mutta voimme kuitenkin oppia hyvin paljon siitä tavasta, jolla pääministeri ja kansa reagoivat Norjassa. samantyyppisissä olosuhteissa muut lähtisivät kostamaan ja olisivat julistaneet sodan terrorismia vastaan ja vähitellen heikentäneet demokraattisia oikeuksia. Stoltenberg totesi, että vastaus tähän massamurhaan on siinä, että saadaan enemmän demokratiaa enemmän avoimuutta ja vielä enemmän inhimillisyyttä. Ja tämä asenne on saanut tukea Norjan kansalta. Koko Norjassa ja muualla Skandinaaviassa sadat tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään terrorismia vastaan ja puolustaneet demokratiaa ja suvaitsevaisuutta. Näiden mielenosoitusten viesti oli hyvin selkeä. Eli paha voi tappaa ihmisen, mutta koskaan se ei pysty nujertamaan kokonaista kansaa. Kiitos. Dziękuję, pan przewodniczący Speroni. Kiitos, Speroni. Olkaa hyvä. Il mio gruppo. Minun ryhmäni esittää suurin valittelunsa ja, ja solidaarisuutensa tätä, tämän hyökkäyksen johdosta kohti Norjan kansaa ja ihmisyyttä. Tällä teolla ei ole mitään perusteluita, koska mikään perustelu ei voi, millään asialla ei voida perustella joukkomurhaa. Meidän vapautemme ja demokratiamme eivät tule eh, murenemaan eikä tule eh, emmekä tule murentamaan niitä periaatteita, joille perustuvat kansojemme väliset suhteet. Kiitos, kollega. Madame Diana Dots. Edustaja Diana Dots. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Puhemies, me kaikki olemme surullisia, vihaisia ja kauhistuneita, kun ajattelemme tällaista turhaa massamurhaa. Ja osoitan surun valitteluni ja äänestäjien surun valittelut Norjan kansalle tämän trage- tragedian johdosta. Pohjois-Irlannissa ikävä kyllä me tunnemme liiankin hyvin terrorismin kauhut. Terrorismi on kuitenkin tässä tapauksessa kohdistunut nuoriin ja se on erityisen hirveää. Monia kuuluisia kirjailijoita, poliitikkoja tänään siteerattu, mutta olisi ehkä hyvä, jos nyt toistaisin yhden nuoren henkiin jääneen sanat. Blogissaan hän selitti, mitä hän juoksi kivien ja pensaiden välitse paitakseen tappajaa. En pysty edes itkemään, hän kirjoitti. En voi uskoa sitä. Tänään melkein kuolin. Me emme ansaitse kuolla, ja siksi kirjoitan nyt tätä blogia. Me olemme tavallisia ihmisiä, me olemme mukana politiikassa, me haluamme tehdä maailmasta paremman paikan. Puhemies, me olemme nyt rintarinnan Norjan kansan rinnalla tänä surun aikana. Ja me edustamme kaikkia poliittisia virtauksia. Ja monet meistä pitävät äärioikeistoa kuvottavana mutta jos me olemme yhdessä demokraatteina, voimme varmistaa sen, että terrorismi ja väkivalta ei koskaan pääse vallalle. Dziękuję bardzo. W imieniu komisji pani... Kiitos. Nyt komission puheenvuoro komission jäsen Cecilia Malmström. Uh, ladies and gentlemen, what happened the puhemies, hyvät naiset ja herrat. Se, mitä tapahtui heinäkuun 22. päivä Norjassa, on järkyttävä tragedia. Hyvin vaikea on kuvitella tällaista brutaaliutta. Kauniilla Utojan saarella tämä painainen kuitenkin oli totta. Hallintokorttelissa sinä päivänä kuoli kahdeksan ihmistä. Kyseessä oli yhden miehen tekemä isku. Myöhemmin samana päivänä hän kylmäverisesti ampui 70 nuorta pukeutuneena poliisiksi. Monissa maissa, Norjassakin, poliisi on turvallisuuden ja suojelun symboli. Totta kai ajatuksemme ovat sukulaisten, perheiden ja ystävien tukena ja Norjan kansan tukena. Me kaikki olemme huolissamme tästä iskusta, koska isku kohdistui demokratiaa, demokraattisia toimielimiä, arvojamme ja ajatuksemme vastaan. Se oli isku nuoria vastaan, sellaisia nuoria vastaan, jotka ovat valmiina aktiivisesti osallistumaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Sairaan ihmisen ajatuksia edelleenkin ääri e, ihmiset ja populismi vaalii. Tämän tyyppistä vihaa vastaan meidän kaikkien on taisteltava. Norjan kansa on hyvin arvokkaasti surrut menetystään. Me olemme hyvin vaikuttuneita Norjan kansan sitoutumisesta demokratian, avoimuuden ja yhteisten arvojemme puolustamiseen. Tämä päättäväisyys on sellainen, johon me kaikki voimme yhtyä. Kiitos. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt vietämme minuutin hiljaisen hetken. Uhrien muistoksi. Niiden muistoksi, jotka tulivat murhatuiksi heinäkuussa Norjassa. Uh, we are going back to the votes to finish them. Nyt palaamme äänestyksiin. Nyt kollega työpuhe, eh, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain todeta, että tämä antieurooppalainen puheenvuoro, jota Farage käytti, joka on tässä rakennuksessa, hän ei ole ottanut osaa nyt demokraattien surunvalitteluihin. Proszę Państwa, jest, jest, proszę Państwa, jest nastrój. Hyvät naiset ja herrat. Tässä surun ilmapiirissä en